kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. Äänestys toimitetaan huomenna. Istunto jatkuu huomenna 12. toukokuuta 2016 kello 8.30, 12 ja sitten kello 15.17. Esityslista on Euroopan parlamentin nettisivuilla nähtävissä. Oikein paljon kiitoksia. Ja puhemies kiittää myöskin tulkkeja. Hyvää yötä.